Istunto jatkuu. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat. 22. maaliskuuta oli synkkä päivä Belgialle. Se oli synkkä päivä Euroopalle. Petollisia murhia tapahtui. Brysselissä oli kammottava terroristi-iskujen sarja. 32 vietonta ihmistä kuoli, 340 vietonta loukkaantui, osittain hyvinkin vakavasti. Se nyt on tilanne näiden kammottavuuksien jälkeen, näiden epäinhimillisten tekojen jälkeen. Näiden iskujen tekijät iskivät Euroopan sydämeen, Brysseliin. Ja he iskivät Euroopan toimielimiä ja muita elimiä vastaan. Bryssel on monikielinen, kosmopoliittinen ja suvaitsevainen kaupunki, joka edustaa avointa eurooppalaista yhteiskuntaa. Nämä murhaajat kävivät brysseliläisten kimppuun. Ja he tekivät iskut julkisilla paikoilla, kuten metrossa ja lentokentillä. Ja silloin uhriksi joutui nimenomaan viattomia ihmisiä, miehiä, naisia, myöskin lapsia vastaan. Tämä kyyninen laskelmointi on järkyttänyt koko Brysseliä, koko Belgiaa ja koko Eurooppaan. Tällä tavalla on haluttu levittää pelkoa ja vihaa sydämiimme, ja siksi meidän täytyy pysyä tyynenä. Kaikkia ei pidä ryhtyä epäilemään, ei islamin uskoa. Islam ei ole sama kuin näiden murhaajien alkukantainen käsitys islamista. Meidän täytyy muistaa ja olla solidaarisia näitä uhreja kohtaan. Meidän täytyy vastustaa pelkoa. Meidän ei pidä antaa lietsoa pelkoa tai vihaa. Vihaa ei pidä kamppailla vihan kanssa. Väkivaltaan ei voi vastata väkivallalla, vaan meidän täytyy torjua lisääntyvää epäluuloisuutta ja pelkoa. Meidän on oltava rohkeita ja meidän on pidettävä yhtä. Ja meidän täytyy suojella kaikkien vapautta yhteiskunnassamme ja kaikkien ihmisarvoa. Meidän täytyy tukea tällaisia perusarvoja. Ei pidä unohtaa, että ihmiset kaikkialla maailmassa lähes päivittäin joutuvat tällaisten jihadistien uhreiksi Afganistanissa, Pakistanissa, Irakissa, Norsunluurannikolla, Turkissa Tunisiassa, Egyptissä, Syyriassa, Somaliassa, Nigeriassa. Hyvät naiset ja herrat, viime kuukausina kaikissa näissä maissa on surmattu satoja viattomia ihmisiä. Ja tämä luettelo ei edes ole täydellinen, meidän on turha kuvitella mitään muuta kuin, että terrorismi on globaalia ja valtaosa näistä uhreistakin on muslimeja. Tämä terrorismi on globaali haaste, eikä yksittäisillä kansallisilla toimenpiteillä sitä pystytä torjumaan. Terrorismin torjunta edellyttää, että me kaikki vedämme yhtäköyttä Euroopassa ja koko maailmassa. Hyvät kollegat, Euroopan parlamentin nimissä toivon loukkaantuneille nopeaa toipumista ja me olemme solidaarisia viattomien uhrien perheitä kohtaan. Osanottomme uhreille ja heidän omaisilleen. Brysselissä ja muualla maailmassa me emme unohda näitä uhreja. Me emme saa unohtaa heitä. Ja nyt pyytäisin, että pidämme hiljaisen minuutin uhrien muistoksen. Kiitos. das protokoll und die angenommenen texte der. kymmenes maaliskuuta hyväksytyt tekstit on saatavilla. Onko niin huomautettavaa? Jos ei, niin sitten pöytäkirja